E, koleżanki i koledzy wznawiam posiedzenie następnym punktem porządku dziennego siirrytään seuraavaan kohtaan esityslistalla varapuhemiesten vaali Euroopan parlamentissa. Olen saanut seuraavat ehdokkuudet. Roberta Angelilli. Kamiński Michał Tomasz. Koch Merin Silvana. Kratsa Tsagaropoulou. Rodi. Lambrinidis Stavros. Macmillan Scott Edward. Martinez Martinez. Miguel Angel Pitella Giovanni, Rodberent Dagmar, Rouczek Libor, Schmidt Paul, Vidal Quadras Alejo, Wallis Diana, Wieland Reiner. Mamy więcej niż 14 kandydatów. Meillä on enemmän kuin 14 ehdokasta. ja meillä on vain 14 paikkaa, joten meidän tulisi nyt siirtyä äänestämään. Kyseessä on ensimmäinen äänestyskierros. Ääntenlaskijat ovat aivan samat kuin puhemiehen vaalissa. Olkaa hyvät ja siirtykää uurnille. Pyydän kaikkia vastuullisia henkilöitä siirtymään uurnille. He itse äänestävät viimeisinä. Toistan, koska ehdokkaiden määrä on suurempi kuin virkojen määrä, niin artikla 15 ensimmäisen kohdan mukaan meidän täytyy äänestää salaisella lippuäänestyksellä. Ja luen seuraavaksi tämän säännöksen. Jokainen käyttää vain yhtä korttia äänestykseen. Voisitteko istuutua? Luen erittäin tärkeitä kohtia. Ensimmäisellä äänestyskierroksella tulevat valituksi 14 täytettävän paikan rajoissa – ja äänten lukumäärän mukaisessa järjestyksessä ne ehdokkaat, jotka saavat ehdottoman enemmistön annetuista äänistä. Jos valittuja ehdokkaita on vähemmän